Herr Präsident! Bene, riprendiamo la seduta. Jatkamme istuntoa. Meillä on keskustelu vihreästä kirjasta Euroopan terveydenhuoltohenkilöstöstä ja annankin välittömästi puheenvuoron komission edustajalle, komission jäsen Vassiliolle. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos, rouva puhemies. Olen eri